panie przewodniczący! witam państwa bardzo serdecznie. kiitoksia. hyvät naiset ja herrat tervetuloa takaisin. aloitamme jälleen kerran istuntomme. tämä on viimeinen kous tällä istuntoviikolla. asiakirjat on teille toimitettu. Ja aloitamme nyt keskustelun ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion periaatteen loukkauksista.